proszę państwa witam państwa po przerwie. tervetuloa takaisin. Siirrymme nyt äänestämään oma mietinnöstä, joka koskee hedelmä- ja vihannesalaa vuoden 2007 uudistuksen jälkeen. Edustaja Melo, on puheenvuoro. Moment. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on yksi pyyntö äänestyslistaan liittyen. 123 äh, tarkistus. Tässä sanotaan, että tämä riippuu tarkistuksesta 91, mutta mielestäni 123 ei 91 riipu. Mielestäni voimme äänestää sitä, olipa 91 tulos mikä tahansa. Nyt minulla ei ollut aikaa tätä tietoa välittää sihteeristölle, mutta pyytäisin, että te puheenjohtaja olisitte niin ystävällinen, että äänestätte nämä kaksi erikseen. 123 ja 91. Sihteeristö vahvistaa minulle tuon ehdotuksenne oikeuden, joten voimme tehdä niin kuin juuri sanoitte, edustaja Melo. Ennen do resultado de um outro agradecimento que no final desta votação gostaria de fazer, queria apenas... Totta kai meidän täytyy riippumatta siitä, mitä äsken sanoin, katsoa lopputulos äänestyksen lopuksi. Äh, haluaisin sanoa, että olimme hyvin tarkkoja tässä mietinnössä, halusimme ähm, hyvän kauppatavan vastaisia käytänteitä vastustaa. Tämä koskettaa myöskin viljelijöitä ja siksi kappaleessa kaksi me äänestämme puolesta ja myöskin tarkistuksen 90 puolesta se on samoilla linjoilla. Ja 192, 96 me haluaisimme äänestää tänne tarkistusten puolesta. Meidän pitää taata se, että McGuinnessin mietintö hyvän kauppatavan vastaisista käytänteistä on samalla linjoilla tämän mietinnön kanssa. EPP on kompromissitarkistuksen y- ECRn kanssa esittänyt kompromissitarkistus 8 ja ECR kompromissitarkastuksen yhdeksän varjoesittelyiden kanssa käydyn neuvottelun jälkeen me luovutamme tästä kompromissitarkastuksesta numero kahdeksan kompromissitarkastuksen yhdeksän eteen, sillä tämä on erittäin hyvä tarkistus ja me haluaisimme mahdollisimman suuren konsensuksen sen taakse. Haluamme positiivisen viestin läpi aivan aluksi. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Przechodzimy do... Kiitos oikein paljon esittelijälle. Siirrytään äänestämään. Ja jos on koneäänestys, niin kerron siitä ennalta. Tarkistus 78. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Kiitos hylätty. 80 puolesta vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää. Tarkistetaan minun tarkistukseni. Koneäänestys alkaa. Oui. What's the problem? No? Okay. It's okay, thank you, dziękuję. Close, zamykamy. Äänestys päättyy. Kiitos. 82 puolesta. edelleen hyväksyttiin. Vastaan 20 82. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85, kaksi osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 85 toinen osa äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuten sanoin. Tarkistus 88 äänet puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty sama enemmistö. 86 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty sama enemmistö. 87 puolesta. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Jos näen, että on selkeä enemmistö, niin en pyydä edes äänestämään vastaan tai tyhjää. Tarkistus 90 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 91 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta. vastaan tarkistetaan. Tarkistus 92, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 93 puolesta vastaan tai hyväksytty anteeksi. 94 puolesta vastaan hylätty. 97 puolesta vastaan koneäänestys alkaa 97. Äänestys päättyy. Hylätty. 95 puolesta. Puolesta 95 vastaan. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. 98 konetarkastus alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Koneäänestys. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 103 puolesta. Hyväksytty. Seuraavana kont 5 puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Kont 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 8. Äänet puolesta. Vastaan. Kiitos. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Hankala täältä on laskennetta näitä kahta ääntä. Tarkistus 104 äänet puolesta. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Hylätty. 106 puolesta hyväksytty. Tarkistus 115. Pahoittelen siis tarkistus 107 ensin. 107 äänet puolesta. Kiitos vastaan. Hylätty. Tarkistus 115 puolesta. Vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan. Kiitos hylätty. 110 puolesta vastaan hylätty. 111 puolesta hyväksytty. Kiitos. 108 puolesta 113 puolelta puolesta hyväksytty. 117 niinkö, puolesta hyväksytty. Kiitos. 116 puolesta vastaan Pahoittelen. Seuraavana 118 puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. Seuraavana 114 puolesta vastaan hyväksytty. 119 puolesta hyväksytty. 120 puolesta hyväksytty. Sata yksi puolesta hyväksytty. Sata kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. 122. Äänestys päättyy. Hylätty. 123. Yes. Kto jest za poprawką 123? puolesta. 123 äänet puolesta. Kiitos vastaan. Satakaksikymmentäneljä hyväksytty. 125 puolesta hyväksytty, kiitos. 126 puolesta kiitos, hyväksytty. 127 puolesta Kiitos, hyväksytty. Kant kuusi puolesta. Hyväksytty, kiitos. Tarkistus 129. 129 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 130 puolesta hyväksytty, kiitos. 131 puolesta kiitos, hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestyksellä tarkistus 84 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132 puolesta. Puolesta 132. Hyväksytty. Kiitos. 133 puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 134 puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 135 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kant 7 puolesta. Vastaan. Hylätty. No tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Kont 7. Äänestys päättyy. hyväksytty neljällä äänellä. ja hyvä tarkistaa 136 puolesta. Kiitos hyväksytty. 137 puolesta. Kiitos hyväksytty. Kont 9 puolesta. Vastaan. Käsittääkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Kont 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 140 puolesta vastaan hylätty. 139 puolesta. Kiitos vastaan. Hylätty. 142 puolesta. Puolesta 142. Kiitos vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 144 puolesta. Hyväksytty, kiitos. 138 puolesta vastaan hylätty. 145 puolesta 145 hyväksytty, kiitos. Tarkistus 146. Puolesta vastaan hylätty. 143 puolesta hyväksytty, kiitos. Kont 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 147 puolesta. Kiitos hyväksytty. 148 puolesta vastaan. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaan. 148 koneäänestys alkaa, päättyy. Hylätty. 149 puolesta vastaan Tarkistetaan. 149. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Neljänäinen enemmistöllä 150 puolesta vastaan. Hylätty. 151 puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 152 puolesta Hyväksytty, kiitos. 153 puolesta. Hyväksytty. 157 puolesta. Hyväksytty. 154 puolesta. Hyväksytty. 155 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 156 puolesta. Hyväksytty. 158 Tarabellalta puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 159 puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 160 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 168 puolesta vastaan. Hylätty. 165 puolesta vastaan. Hylätty. 171 puolesta hyväksytty, kiitos. 164 puolesta anteeksi, 170 puolesta hyväksytty. 166 163 seuraavana puolesta. Hyväksytty, kiitos. kaksi puolesta. Kiitos. Vastaan hyväksytty. 172 puolesta vastaan hylätty. 160, 173 puolesta vastaan hyväksytty. 174 puolesta vastaan hylätty. Näin luulen, mutta tarkistetaan. 174 koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 175 puolesta vastaan hyväksytty. 176 puolesta kiitos vastaan hyväksytty. 180 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta Hyväksytty. Kiitos. Tarkistus. 177 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 181 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 182 puolesta hyväksytty. Kiitos 183 puolesta, 183 puolesta. Hyväksytty, kiitos, 184 puolesta. Hyväksytty, kiitos, 185 puolesta. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan hylätty. Kiitos. 189 puolesta vastaan hyväksytty. 186 puolesta hyväksytty. 188 puolesta hyväksytty. 190 puolesta hyväksytty. Kompromissi 7. Koneäänestys. Voimmeko äänestää Koneellisesti kaikista näistä äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. 193 vastaan hylätty. Kompromissi 9. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 198, kaksi osaa, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestys, ensimmäinen osa tarkistusta 198, äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 200 puolesta. Äänet puolesta. Kiitos hyväksytty. Seuraavana kont 15 puolesta. Ai se raukeaa, anteeksi. Seuraavana 204 äänet puolesta. Kiitos, hyväksytty. 201 äänet puolesta. Kiitos, hyväksytty. Seuraavana Przechodzimy do poprawki 203. To jest za 203 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 202 Poprawka 205 to jest za. Dziękuję. 205 puolesta vastaan Tarkistetaan koneäänestys 205. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 205 tarkistus siis. Äänestys päättyy. 206 puolesta vastaan hylätty. 207 puolesta hyväksytty. Kiitos 208 puolesta hyväksytty. Kiitos 209 puolesta hyväksytty. 210 puolesta vastaan hylätty. 211 puolesta hyväksytty. 212 puolesta hyväksytty. Kont 10 puolesta vastaan hylätty. Kont 11. Haluatteko tarkistuttaa? Selvä. Kont 10. Tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana kont 11 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kont 12 puolesta. Hyväksytty. Kont 13 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kont 16 puolesta puolesta vastaan hylätty. 213 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 219 puolesta vastaan hylätty. 218 puolesta vastaan hyväksytty. 214 puolesta kaksikymmentä puolesta, 220 puolesta. tarkistuksessa 220 vastaan hylätty. 221 puolesta hyväksytty. 222 puolesta hyväksytty. Tarkistus 1. Um, Musimy jeszcze przegłosować poprawkę 214. Bardzo Przepraszam. Meidän on palattava tarkistukseen 214. Pahoittelen äänet puolesta. 216, porque la... 214 on jo kaatunut, koska 228 on hyväksytty, joten miten sitä 227? Yes. Ma pani rację. Dziękujemy. Głosujemy poprawkę 207. Aivan totta. 217 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksisataakuusitoista nyt niinkö? Ihan niin mä selvitän tätä sihteeristön kanssa. Okei, mm-hmm. okay. Poprawka 217. Kto jest za poprawką? 217. Siitä äänestettiin jo. 220 puolesta. 220 puolesta. Kto jest przeciw 220? Vastaan. Hylät. Miksi emme 117 äänestä? 219 hylättiin, joten 217 pitäisi kai myös äänestyttää. Mhm. Sihteeristö vahvistaa, että meidän pitää äänestää tarkistuksesta 217 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus yksi puolesta. Kiitos vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi pudalta puolesta vastaan hyväksytty. Kont A puolesta hyväksytty. Tarkistus kolme raukeaa. Tarkistus numero viisi seuraavana puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Seuraavana tarkistus seitsemän puolesta. Kiitos vastaan hyväksytty. Kont B puolesta. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 10, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hylätty. Kont C ja D. Äänet puolesta. Eli kahden sen eden puolesta. Vastaan Kiitos. Hylätty. Luulen, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 13. Korjaan 14, tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 15, ei vaan kont E puolesta, kont E vastaan hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. Kont kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Kaikki kompromissit koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Seuraavana tarkistus 19 puolesta. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 21. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22. Puolesta. Kiitos, hyväksytty. 23 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seuraavana tarkistus 30 de Castro puolesta hyväksytty. 31 puolesta hyväksytty. 32 puolesta hyväksytty. 33 puolesta kiitos hyväksytty. 35 puolesta hyväksytty. 34. Ei. Tarkistus 36 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta hyväksytty. Tarkistus 41. Tämä on suullinen tarkistus. Edustaja Tarabellalta puolesta. Kiitos vastaan. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Hylätty. 42 puolesta vastaan. Hylätty. 43 puolesta. Ai se raukesi, anteeksi. 45 puolesta. Hyväksytty. 46 puolesta hyväksytty. 47 puolesta hyväksytty. 48 puolesta hyväksytty. Kompromissi 4. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Seuraavana Tarkistus 53 puolesta vastaan hylätty. 54 puolesta hyväksytty. Kiitos. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta hyväksytty. 64 puolesta hyväksytty. 63 puolesta Ai se raukeaa, anteeksi, tarkistus 65, ei vaan 67, 67 puolesta. Hyväksytty, kiitos. 68 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. 71 vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan tarkistetaan. 72 äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 74 puolesta. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Hylätty. 76 puolesta hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta näin muutettuna. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentä puolesta ei vasta ääniä. Onnittelut esittelijälle. Bardzo proszę, pan poseł sprawozdawca. Olkaa hyvä, esittelijä. Aivan lyhyesti olen sitä mieltä, että tämä tulos puhuu puolestaan. Haluaisin vielä kiittää niitä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Haluaisin kiittää kollegoja näistä neuvotteluista ja kompromisseista. Kiitoksia, kiitokset kollegoille, kiitokset sihteeristölle, myöskin EPP-ryhmälle kiitokset ja kiitokset varjoesittelijöille, jotka ovat olleet suuresti mukana työssä ja jotka halusivat sovitella tässä asiassa. Olen sitä mieltä, että me olemme nyt tuottajien palveluksessa uuden kauden alussa. Tämä tulee olemaan tärkeää sekä tuottajille että muillekin toimijoille. Kiitoksia. Kiitos ja onnittelut herra esittelijälle. Haluan täällä myös kaikkia muita, jotka ovat tukeneet teitä, neuvonantajia, työntekijöitä, varjoesittelijöitä. Ja nyt tulemme seuraavaan äänestykseen. Hyvät naiset ja herrat, kysymys on seuraavasta asiasta. Delegoitu asetus, joka koskee etylialkoholia, eli velvoitus eh, esittää maatalousperilakoinen tuontiristus sekä maatalousperilaisen alkoholin markkinoitivista yhdistämistä annetun neuvoston asetuksen 652 yksityiskohtaisessa soveltamissäännöistä annetun asetuksen ja niin edelleen kumoamisesta jotka liittyvät erityisiin toimiin. Siis. Rady stosowania rozporządzenia Rady z roku 670 z roku 2003 ustawiającego szczególne siły. Kysymys on siis e, yksityiskohtaisista säännöistä, kysymys on siitä, e, niin, me siis äänestämme tästä päätösasemaesityksestä. Äänestämme yksittäisistä johdotusan kappaleista aluksi. Kuka on Aan puolesta? Johdotusan kappale A puolesta. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. B puolesta vastaan hylätty. C puolesta vastaan hylätty. D, E ja F yhtenä kokonaisuutena. D puolesta hyväksytty. Ja nyt tulemme sitten äänestykseen päätösaselma esityksestä. joka vastustaa delegoitua säädöstä. Äänestys tapahtuu nimenhuoltoäänestyksenä. Kysymys on siis siitä, että hylätään delegoitu säädös. Avaan äänestyksen. Dziękuję, zamykam głosowanie. Äänestys on päättynyt. Niin. Näin on hylätty tämä delegoitussäädös. Przechodzimy do głosowania. Zalecenia o podjęciu decyzji. Nyt äänestämme suosituksesta, joka liittyy liitteeseen yksi delegoitu asetus, joka koskee liitteen yksi muuttamisesta asetuksessa 1305 2013, joka koskee euromaaseudun kehittämisen maatalousaston tuesta maaseudun kehittämiseen. Kysymys on siis siitä, että pikaisesti komission voi hyvä, voidaan hyväksyä komission seuraavat eh, ehdotukset, jotka liittyvät eh, uusiin ohjelmiin, jotka koskevat maaseudun kehittämistä. Tähän ei ole mitään huomautettavaa. Me olemme siis tämän puolesta ja näin ollen äänestys avataan. Avaan äänestyksen, joka tapahtuu koneäänestyksenä. Äänestys on päättynyt. Näin se on hyväksytty. Symiset kiitokset. Ja nyt vielä yksi äänes. a yksi äänestys on siirretty esittelijän pyynnöstä. Tässä oli kysymys tietyn ilman epäpuhtauksen kansallisten pääntöjen päästöjen vähentämisestä. Haluaisitko herra edustaja, herra Häytemä, vielä sanoa jotakin? Olkaa hyvä just to inform that, uh... Haluaisin vain sanoa, että me olemme vielä neuvottelemassa varjoesittelijöiden kesken ja tarvitsemme hiukan enemmän aikaa, jotta hyvä kompromissi saataisiin aikaiseksi. Olisi hyvä, että agrivaliokunnalla olisi vahva kanta ja siksi tarvitsee lisää aikaa. Kiitos. dziękujemy, dziękujemy. Chciałbym... Kiitos. Nyt haluaisin ilmoittaa teille, että tänne on tullut vierailijaryhmä. Sydämesti tervetuloa. Valitettavasti te olette voineet vain nyt kokea äänestyksiä. Ne eivät ole niin kiinnostavia kuin keskustelut, mutta parlamentissa elämä on tällaista ja toivon, että tämä siitä huolimatta on, huolimatta on teistä mielenkiintoista. Nyt olemme kohtaan 14, joka on hyljetuotteiden kauppa. Esittelijä on Janus Wojciechowski ja vastaava valiokunta on sisämarkkinavaliokunta, IMKO-valiokunta. Me olemme laatimassa nyt lausuntoa asiasta. Hyvät näistä herrat, tämä koko kysymys, en usko, että siihen menee paljon aikaa, mutta olisi hyvä, jos lausunnon valmistelija hoitaisi ja se herra Kuzmiuk on paikalla ja hän saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Pyydän aluksi anteeksi sitä, että herra Wojciechowski ei ole nyt paikalla, mutta hyvin tärkeistä syistä hän on joutunut palaamaan eh, Puolaan ja minulla on nyt kunnia esitellä hänen kantaansa. Valitettavasti salissa on kovin meluisaa. Niin, me olemme jo eri, eri organisaatioiden kautta muodostaneet vaatimuksia koskevat hyljetuotteita. Kysymys on julkista mielipiteistä, joka oli yhtä mieltä sitä, että näin brutaalilla ja hirveällä tavalla kaupallisista syistä murhataan näitä eläimiä. Kysymys on älykkäistä eläimistä, herkistä eläimistä, ja siksi niitä täytyy suojella kärsimykseltä. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa sitä, että hyljetuotteet Euroopan unionissa eivät ole sinänsä taloudellisesti merkittäviä, ja jäsenvaltiot voisivat enää ilman niitä saman aikaan kuitenkin todettava, on otettava huomioon inuittien ja muiden alkuperäisväestöjen erityinen asema. Se on tämä hylkeen pyynti on yksi osa heidän perinteitään, vanhoja perinteitään, ja siksi tuotteet pitäisi rajoittaa näiden yhteisöjen harjoittaman metsästyksen tuotteisiin ja siis ottaa huomioon nämä humanitaariset aspektit. Jos tätä noudatetaan, silloin ei tarvita lisää lainsäädäntöä. Kysymys on siitä, että rajoitetaan tuontia ja tämä on äh, jatkettavissa silloin, kun on todettavissa, että nämä hyljetuotteet ovat peräisin pyynnistä, jota, harjoitetaan, jota harjoittavat nämä alkuperäisväestöryhmät tällä tavoin, jos tätä määräykseen otetaan, me varmastikin saamme aikaan eh, sen, että tietysti täytyy myöskin tiettyjä moraalisia velvoitteita, jotka liittyvät tähän pyyntiin. Määräaikainen näiden tuotteiden tuontikielto kolmansista maista, sellainen pitäisi toteuttaa – sillä jos nämä tuotteet eivät vastaa näitä vaatimuksia, jotka ja aiheuttavat tällaista erityistä kärsimystä eläimille. Tässä oli siis puheenvuoro, jonka minä halusin pitää. Kiitos. Pan Rode, panie pośle, bardzo proszę. Herra Rode, olkaa hyvä. Ja tak. Äh, tak indlægget fra äh, Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä esittelijälle. Vaikka te nyt puhuttekin täällä kollegamme puolesta. En ole varma, onko esittelijä pitäytynyt vuoden 2009 äh, lainsäädännössä vai tämänhetkisessä komission esityksessä. Tämä on hyvin tärkeä asia metsästysyhteisölle – Nämä perinteet ovat tuhansia vuosia vanhoja ja nämä yhteisöt ovat käyttäneet hyljevaatteita satoja vuosia ja käyttäneet hyljettä elintarvikkeena. Lainaan tässä nyt vanhaa tarinaa. Hylje on hyvin tärkeä inuittien taloudelle ja tärkeässä osassa historiassa, mitä Euroopan unioni sitten tekee – aivan päinvastoin sen periaatteen kanssa, että vähemmistöryhmiä pitäisi suojella. Euroopan unionin 2009 asetus, joka kieltää hyljetuotteet, on tuottanut hirvittäviä seurauksia inuittiyhteisölle. Tiedän, että meillä on niin kutsuttu inuittipoikkeus. Valitettavasti sen vaikutukset eivät ole olleet kaavailun kaltaiset. Monet metsästäjät Grönlannissa ovat lopettaneet toimintaansa. Heidän määränsä on vähentynyt kolmanneksella. Heitä on siis kolmannes vähemmän kuin ennen, koska heidän liiketoimintansa on kärsinyt. Tämä tarkoittaa sitä, että inuitit itse harjoittavat hylkeiden nahkojen kauppaa, mutta tämä kauppa on laskenut 50 prosenttia. Inuitit voisivat pyydystää kolme kertaa enemmän hylkeitä kuin tällä hetkellä. Ja tässäkin tapauksessa hylkeen pyynti olisi kestävää. Jopa Greenpeace toteaa, että hylkeiden pyynti on kestävällä pohjalla. Hylje on eläin, joka saa ihmiset hymyilemään. Se elää ainutlaatuisessa luonnonympäristössä ja se vaikuttaa hyvin haavoittuvaiselta. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä eläin herättää lämpimiä tunteita ihmisissä. Ja mietinnön lopputulos on se siis, että hylkeenpyynti on kestävää. Euroopan unionin komissio tarttuu nyt asiaan, sivuuttaa kaiken tutkimustiedon, koko historian, kaiken tiedon. Minä itse tanskalaisena tiedän, että Dan Jönsson, tanskanlainen ministeri, joka en ole ennen Euroopan parlamentin jäsen, on johtanut tätä hyökkäystä pyyntiyhteisöä vastaan. Tanskalaisena liberaalina minä vastustan hyvin vahvasti vuonna 2009 hylkeenpyyntikieltoa. Valitettavasti liberaalit ovat aiheuttaneet nykyisiä ongelmia. Meillä on vain muutama poikkeus hylkeenpyyntikieltoon ja olen huomaan, että vuoden 2009 pyyntikieltoa ei tulla kumoamaan. Komission täytyy reagoida. He ovat myöskin poistaneet tärkeitä poikkeuksia ja ottaneet mukaan tekstiin yhteisöä leimaavia seikkoja. Tämä, tämän tulee muuttua niin, että teksti on linjoilla alueen käytänteiden kanssa. Kaikki tukevat sitä, että hylkeen pyynnistä hylkeenpyyntiä koskevaa tietoa vaihdettaisiin ja me vastustamme sitä, että näissä tarkastelulausukkeessa poistettaisiin poikkeukset. Nämä päätökset ovat suorastaan kafkamaisia. Hylkeiden poikasten metsästäminen on aina kiellettyä. Siitä ei edes keskustella. Tässä järjen pitäisi johtaa, eikä tunteen, kun keskustelemme näistä yhteisöistä, jotka ovat selvinneet näin kauan aikaa. Ei näistä metsästäjistä voi tehdä esimerkiksi tuulivoimalan hoitajia. He eivät yksinkertaisesti voi elää täl- tällä tavoin. Hasakamp. Äh, Hasaka. Äh, dank u wel, voorzitter. Äh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiitellä esittelijää, joka on kirjoittanut oikein selkeän tekstin. Eläinten puolue, jota edustamme, ei halua minkäänlaista hyljetuotteiden pyyntiä tai tuontia Euroopan unioniin. Niin emme ole tässä yksin koska parlamentin enemmistö on tämän ajatuksemme takana. Mutta valitettavasti tässä nyt ajatellaan VTOn lyhytnäköisiä kauppakantoja. Tällä hetkellä meillä on tällainen tuontikielto, kaksi poikkeusta, joihin jo viitattiinkin. On olemassa yhteisöjä, jos ajatellaan toisin, alkuperäisyhteisöt eivät tietenkään käy kauppaa ainoastaan meidän kanssamme. He haluavat mielellään käydä kauppaa myös EUn ulkopuolella. Joten tämä voi olla ehkä laajempaa toimintaa kuin mitä tällä kertaa ajattelemme, tällä hetkellä ajattelemme. Tämä on tärkeää siksi, että Euroopassa me olemme ajatelleet tätä kieltä lähinnä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Olen sitä mieltä, että alkuperäisyhteisöt pitäisi saada näkemään, miten tärkeitä eläinten suojelu- ja hyvinvointisäännöt ovat meillä EU:ssa. Mitä tuohon toiseen poikkeuksen tulee merellisten luonnonvarojen poikkeus. Tämähän on ihan turha. Kuolleet eläimet, jotka on tapettu tietyn hoitosuunnitelman takia, miksi ne pitäisi saada markkinoille ja saada vielä voittoa? Paitsi jos on niin, että ajatellaan juuri lähinnä tuota voittoa ja siksi näin toimitaan hoitosuunnitelmien kanssa. Tiedämme aina, että kun on kyse rahasta. Unohdetaan kaikki muut tärkeät arvot. Puheenjohtaja, olen siis samaa mieltä siitä, että kohta viisi voitaisiin poistaa, mutta meillä on tuo 15. lokakuuta määräpäivänä. Ja vaikka mielellämme haluaisimme päästä muuttamaan lainsäädäntöä niin, että hyljet tuotteita ei tänne markkinoille tulisi. Ymmärrämme sen, että ennen 15. päivä lokakuuta sovittua määräaikaa. Näin nopeasti ei voida toimia. Me haluamme pitää kiinni kaikista mahdollisuuksista, joita on, jotta voidaan sopeuttaa teknisesti näitä sääntöjä niin, että voimme edelleen huolehtia eurooppalaisista arvoista ja kansalaisten yleisistä kannoista. Huolehtia siitä, ettei tällaisia hyljetuotteita Euroopan markkinoille tule. Kiitos. Kiitos. Rova Ribeiro. E, e e Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen EPMB varjoesittelijä tässä asiassa ja minä haluaisin käsitellä kolme asiaa. Mitä tulee tarkistuksiin 2, 3 ja 5 esittelijät olen sitä mieltä, että yksinkertaisesti meidän pitäisi kieltää tuotteet, jotka tulevat metsästyksestä, joka ei ole vuoden 2009 asetuksen mukaista, ja tämän pitäisi koskea kaikkia maita. Meidän pitäisi siis sanktioida näitä sääntöjä rikkovia tahoja, eikä koko maata. Sitten sitten artiklan 3 kohta 2. Tässä puhutaan satunnaisesta viennistä, joka on varattu henkilökohtaiseen käyttöön, perheenjäsenten käyttöön. Takaammeko me tällaisilla toimilla sen, ettei kaupallisia hyötyä tavoittelevia toimia tapahdu? Sitten tämä Kohta yksi, alkuperäväestöt. Tässä olisi tarpeen määritellä, mitä me tarkoitamme alkuperäväestön selviämisellä. Tässä pitää tehdä ero kaupallisen toiminnan ja jonkin yhteisön selviämisen välillä. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank. Ich möchte auch... Kiitos. Ja haluaisin vielä ottaa esille jotakin yleisiä kysymyksiä, jotka liittyvät hyljetuotteilla käytävään kauppaan. Ensinnäkin meistä on hyvä, että VTO on päätös vahvistaa kielon ja silloin parataan takaisin alkuperäiseen aikomukseen, joka on ollut nimenomaan yleinen vahvistaminen komission ehdotus, että poistettaisiin tämä poikkeus, joka liittyy mm, merellisten luonnonvarojen hallinnointiin myöskin näiden eläinsuojelukriteerien poistaminen ja määräys, jotka koskevat tässä tuotteita, jotka eivät tule kaupallista järjestystä pyynnistä, vaan mitä tarvitaan nimenomaan, kysymys on pyynnistä, sitä tarvitaan nimenomaan toimeentulon vuoksi. Ja siksi meillä on erittäin kiinnostuneita vaikuttamaan rakentavasti tähän komission ehdotukseen, ja me olemme tällaisen esityksen, joka tehneet tarkistuksiin, joka liittyy toimeentuloon liittyvän pyynnön määritelmään ja ei-kaupallisen pyynnin määritelmään, ja silloin tämä asetus täyttäisi eh, tavoitteen, eli alkuperäisväestöyhteisöjen eh, toimeentulon innittävätä niin porsaanreikiä kaupalliselle hylkeenpyynnille, ja tämä on meille äärimmäisen tärkeää. Dziękuję. Pan poseł Kiitos, herra Rope. Ačiū. <clears throat> Visiškai pritariu kalbėjusiems apie draudimus, tačiau... Kiitos, puheenjohtaja. <clears throat> Tuen kollegoita, jotka ovat puhuneet tästä kiellosta. Toisaalta ehkä meidän pitäisi pystyä määrittelemään, mitkä ovat perinteisiä metsästys- tai pyyntikeinoja ennen kuin kielto otetaan käyttöön. Tämä asia voidaan ymmärtää Marinini tavoin. Samoin meidän on pohdittava päivämäärää, milloin poikkeuksista luovutaan, niin että paikallisyhteisöllä on riittävästi aikaa sopeutua ennen määräaikaa. Minä haluaisin esittää esimerkin. Liettuassa hyljettä suojellaan – Ja nyt pyritään huolehtimaan siitä, että härmähylkeitä voidaan myös vapauttaa mereen. Valitettavasti viime vuosina maamme rannikolta on löydetty monia avoittuneita hylkeitä. Ja kysyisin, löytävätkö muut maat omilta rannikoiltaan tällaisia hylkeitä vai, ja onko tämän taustalla metsästysmenetelmät vai löytyykö taustalta muut syyt? Tiukkaa taistelua käydään tuosta 20 prosentista hylkeitä, joita merissä edelleen jäljellä. Kaiken kaikkiaan haluan puoltaa siis hylkeiden suojelua. Dziękuję pani poseł Kadenbach. Kadenbach. Sydämiset kiitokset. Keskustelussa tänään jo huomaa, että aihe siis kauppa tuotteilla on asia, jossa itse asiassa on kysymys enemmänkin siitä, miten hylkeitä siis pyydetään. Ja tämä on hyvin tunteenomainen kysymys, josta keskustellaan hyvin erilaisia näkemyksiä ilmaisten. Haluaisin kiittää kollega Wojciechowskia tästä lausunnosta, vaikka hän ei voinutkaan tänään olla paikalla. Ja minulla olisi vain kaksi tarkistusta, joita meidän ryhmämme tulee vielä esittämään. Me pidämme lausuntoa hyvänä, paitsi että siinä vaaditaan, että kolmas, kolmas maa, jos, jos sinä olet tällaisia, äh, tällaisia ryhmiä, niin kuin inutit, että näiden, joista tunti olisi nähty tällaiset pyynnistä, joka ei tule tällaisesta ryhmästä, että sinulla olisi kolmen kuukauden pyyntikielto, joten tämä olisi aika erityinen kauppasaarto asiassa. Ja toinen asia on sitten se, että mitä tulee artiklaan yksi, jossa olen sitä mieltä, että olisi välttämätöntä osoittaa myöskin ymmärrystä tilanteelle, että me järjestettäisiin tilanne, jossa asianmukaiset viranomaiset saisivat tiedotusta asiassa, vaan myöskin tuliviranomaiset ja tiedetään, miksi tällaisia järjestelyjä on olemassa. Komissiolta olemme saaneet minusta hyvän esityksen, vaikka se tulikin aika myöhään. Nyt meillä on aikapula, joka ei olisi ollut tarpeen. Me olimme tienneet aika pitkään tässä asiasta, komissio on tiennyt pitkään, että lokakuuhun 2015 täytyy tehdä, siihen mennessä täytyy tehdä tarkistuksia ja tässä on tietysti järkeä, on järkeä muuttaa vain niitä alueita, joita VT on arvostellut, eikä kokonaispakettia ryhtyä uudelleen avaamaan. Ja siksi kehottaisinkin, että keskustelussaan lähipäivinä me ajaisimme asiaa tällä tavoin eteenpäin. Kysymys on siitä, että on VTO-määräykset täyttävät eh, edellytykset, mutta ei ruveta avaamaan kokonaisuudessaan tätä hylkeenpyyntipakettia uudestaan. Kiitos. Ja olemme siis nyt kuulleet puheenvuorot. Ja nyt komission edustajalla olisi puheenvuoro, jos hän sitä haluaa. Pan direktor Sisla, tak? Dobrze. Johtaja Sisla. Uh, thank you very much, uh, miss. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle hänen mietinnöstään. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni sanoakseni muutaman sanan sen ehdotuksesta, jonka me olemme tehneet. Tämä on hyvin erityisluontoinen aloite, jonka olemme lähettäneet parlamentille ja neuvostolle. Sen pääasiallinen tarkoitus on käsitellä VTOn hylkeiden pyyntisääntöjä. Euroopan unionin puitteissa komissiossa. Me teemme tätä työtä, kun meidän täytyy muokata VTOn päätöksen vuoksi joitakin sääntöjämme. Me teemme aloitteen, joka käsittelee hyvin täsmällistä seikkaa kirurgisesti, puuttuen vain siihen, mihin täytyy puuttua, että voisimme täyttää VTOn päätöksen vaatimukset. Me emme siis mene pidemmälle kuin se, mikä on VTOn päätöksen vuoksi ehdottoman välttämätöntä. Näin varmistamme sen, että lainsäädäntömme vastaa jälleen kerran VTOn sääntöjä. Tässä erityistilanteessa VTOn näkökulmasta meillä on ollut hyvin pitkä siirtymäaika ryhtyä noudattamaan sääntöjä, mutta meidän näkökulmastamme tämä on hyvin lyhytaika, sillä meillähän on yhteispäätösmenettely. Eli 18. lokakuuta meidän täytyy noudattaa VTOn sääntöjä jälleen. Kuten tiedätte, hylkeenpyyntikielolla on hyvin pitkä historia. Eräät teistä varmaankin viittasivat tähän jo. Hylkeenpyynti kielto on ollut voimassa vuodesta 2009 asti. Kanada ja Norja ovat sen haastaneet WTOssa Ja VTO on todennut, että Euroopan unionin kansalaisten moraalisten huolien vuoksi tämä kielto oli perusteltu. Huolet liittyvät eh, hylkeiden kärsimykseen. VTO sallii kaksi poikkeusta, merellisten luonnonvarojen hallinnointia koskevan poikkeuksen ja inoottipoikkeuksen nämä poikkeukset ovat erilaisia ja niiden laajuus on erilainen. Mitä tulee merellisten luonnonvarojen hallinnointia koskevaan poikkeuksen VT on sitä mieltä, että tähän sisältyy kaupallinen ulottuvuus ja ero sen ja Kanadan ja Norjan pyynnin välillä liittyy tekniikkaan ja siksi tätä niin kuin MRM poikkeusta pidettiin perusteltuna. Olemme siis sitä mieltä, että ainut tapa toimia on poistaa tämä poikkeus kokonaan nykyisestä lainsäädännöstä. Ja näin me ehdotamme toimittavan tässä yhteydessä, koska monet täällä valiokunnassa ovat viitanneet asiaan ja muissakin valiokunnissa ja neuvostossa. Haluaisin todeta, että on mainittu, että tavalla tämä toisella tämä poikkeus pitäisi säilyttää. Voin vakuuttaa teille, että olemme tarkastelleet tätä asiaa kaikista mahdollisista näkökulmista ja me emme ole sitä mieltä, että tämä on mahdollista sellaisella tavalla, joka oikeudellisesti oltaisi, olisi hyväksyttävä. VTOn kanta niin kutsutun inuutipoikkeukseen on hiukan erilainen ero inuitti metsästyksen ja kaupallisen metsästyksen välillä on perusteltu sillä inuittipoikkeus pyrkii tukemaan inuitien metsästystapaa ja perinnettä, kuten monet teistä mainitsivat. VTO on todennut, että vaikka tämä sinänsä on hyväksyttävissä, se malli, joka on omaksettu inuittipoikkeukselle, ei ole hyväksyttävä. Heidän mielestään oli huolestuttavaa, ettei eläinten hyvinvointiin kiinnitetty kylliksi huomiota tai että viittaus siihen ei ollut tarpeeksi selvä poikkeuksessa ja että oli todellinen riski olemassa, että tätä poikkeusta voitaisiin käyttää väärin. Kaiken kaikkiaan siis VTOn päätös antoi meille vain vähän liikkumavaraa tämän poikkeuksen säilyttämiseksi. Me olemme sitä mieltä, että tämä on voitto, sillä olemme taistelleet kovasti tämän poikkeuksen säilyttämisen puolesta. Me voitimme ja nyt haluaisimme käyttää tätä saavutettua liikkumavaraa, joka siis saavutettiin VTO-neuvotteluissa. Ja siksi ehdotamme, että me säilyttäisimme tämän poikkeuksen kieltoon sillä tavalla, että kaikki inuitit voisivat käyttää tätä hyväkseen. Ehdotuksemme siis on sellainen, että rajoitamme VTOn huolen ilmaisun ja muistutamme siitä, että syy tälle inuittipoikkeukselle on se, että haluamme varmistaa, että inuitit hyötyvät poikkeuksesta ja että heidän elinkeinonsa ja elämäntapansa eivät kärsi tilanteesta. Me siis olemme ehdottaneet, että loisimme tai itse asiassa säilyttäisimme merkityksellisen poikkeuksen inuitteja ajatellen. He ovat voineet käyttää tätä poikkeusta hyväkseen tähän asti ja meillä on kaikki pyrkimykset varmistaa heidän hyödynsä myöskin tulevaisuudessa. Tässä kaikki minun puolestani. Kiitokset. Kiitos. Herra esittelijä tai herra Kuzmiuk. Kiitos puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin oikeastaan vain kiittää esit- edustajia ja parlamentin ja komission esit- edustajia ystävällisistä sanoista, jotka ovat ostaneet herra Wojciechowskille. Minä tulen välittämään viestin hänelle, en halua tänään pitkittää keskustelua, mutta viittaa siihen, että edes asia, joka tänään, ja kaikki asiat, jotka tänään nousivat esille, tulen ne välittämään eteenpäin herra Wojciechowskille. Kiitos. Niin, 7. toukokuuta kello 12 on määräaika tarkistuksille. Jos ei muuta ole, niin voimmekin päättää tämän kohdan. Te olette saaneet sähköpostitse ja kirjallisestikin äh, tiedon koordinaattorien päätöksistä. Kysymys on eri kohdista, jotka tänään otan esille, joista tänään on keskusteltu. Eri ajatuksista. Oletteko saaneet tämän paperi, jossa te saatte jos ei ole mitään kommentoitavaa, uskoakseni me voimme hyväksyä sen. Näin. Joten näin me olemme nyt sitten saaneet asian päätökseen. Hyvät naiset herrat, selkeästi etuajassa, puolitoista tuntia etuajassa. Ja niinpä toivotan teille kaikille mukavaa iltapäivää. Seuraava valiokunnan kokous, siellä on paikalla komissiaisen Hogenstad. Jos on kysymyksiä tai kommentteja, niin siellä sitten keskustelemme. Hänen kanssaan kysymys on tästä rakenteellisesta vuoropuhelusta. Kysymykset voidaan esittää ryhmien kautta herra komission jäsenelle, jotta hän voi valmistautua asianmukaisesti ja että hän pystyy kattavasti vastaamaan esitettäviin kysymyksiin. Kiitoksia ja näkemiin.